mietintö ensin. Euroopan globalisaatirahaston varojen käyttöönotto. Yksi ainoa äänestys. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Novakov-mietintö, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otto. Tässäkin ainut, yksi ainut äänestys, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Fernandes-mietintö, lisätalousarvio, Tarkistus yksi puolesta. Käsi pystyyn vastaan. Tyhjää, hylätty. Kapla viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Johdantosa E puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksenä koko mietintöäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Stasin mietintö. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen Samu Jereb. Äänestys on salainen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Scholtesin mietintö, tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen Mikhail Skoslovs. Salaisella äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Soltes, mietintö, tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen, Jan Gregor. Salainen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vielä Soltesin mietintö, tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen, Ladislav Balko. Tämäkin salaisella äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vielä tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen. Herra Wojciechowski. Salainen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause, päätöslauselmaesitys, joka koskee glyfosaattitehoaineen hyväksynnän uusimista. ympäristövaliokunnan ehdotus, kappale 1, tarkistus 44, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9, tämäkin kappaleesta 1, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 32. Nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33. Nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 35, sekin nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 2, tarkistus 10, yhdeksässä osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa. Nimen huutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Viidesosa. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuudesosa. Nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemäsosa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksasosa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Yhdeksäs osa. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 45 raukeaa. Seuraavaksi tarkistus 11. Siihen kuuluu suullinen tarkistus Delaen de esittämänä. Olkaa hyvä. Il microfono, prego. Mikrofoni. Ah, Jotta päästäisiin kompromissiin, hyvät kollegat, ja pyritään yhdistämään näitä eri näkemyksiä, niin ehdottaisin seuraavaa tarkistusta. Tarkistuksen yksi, sen ensimmäisen osan, pyydä komissiota uudistamaan maksimiajaksi seitsemäksi vuodeksi tämän luvan glyfosaatille 11 kautta 2007 mahdollistaa sen, että komissio voi vetää liikenteestä sellaisen aktiivisen aineen sen luvan voimassaoloaikana, jos nämä kriteerit täyttyvät. Kiitos. Kiitoksia. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Onko 40 parlamentin jäsentä, jotka nousevat täällä seisomaan? Ei. Joten äänestämme tästä kahdessa osassa muutetussa muodossa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Tarkistus 11. Pyydän anteeksi. Pieni hetki. Pyydän anteeksi. Onko täällä 40 parlamentin jäsentä, jotka vastustavat suullista tarkistusta? Näyttäisi olevan. ci sono. E allora, eh, scusate, qual è il problema? Puheenjohtaja pyytää, puhemies pyytää anteeksi. Mikä ongelma tässä nyt on? Ei tässä mitenkään toimittu liian myöhään. Pyydän anteeksi. on aivan selvää, että tätä vastustavat jäsenet saivat tulkkauksen pienellä viipeellä ja he toimivat sen mukaisesti, mitä pyysimme. Eli he osoittivat vastustavansa tätä suullista tarkistusta ja tätä pitää kunnioittaa. Oliko heitä ainakin 40? Kyllä. Joten suullinen tarkistus raukeaa. Nyt sitten tarkistuksen kaksi osaa, tarkistuksen 11. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20 raukeaa. 46. Sekin nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 47 D. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 36. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 48. Haluatteko tarkistaa? Kyllä se sopii. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 49 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 38. Tarkistus 37. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 38. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13. Kahdessa osassa. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51D. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 14. Puolesta. Vastaan. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 19. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 15 Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16. huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantosa D. Tarkistus 39 D Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 17. Johdonto-osa D. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantosa E. Tarkistus 40 D. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, nimen alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Sekin nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä. Kättä nostamalla kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 41 puolesta. Haluatteko tarkistaa edellisen? Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 41. Kättä nostamalla puolesta pyydän anteeksi, se raukeaa. 41 raukeaa. Johdantosa O, 5, tarkistus 5, niin huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantosa R, tarkistus 42D, nimen niin huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantosa U. Nimenhuutoäänestys. Tarkist... Äänestys alkaa. Tarkistus 43D siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. johdanto saa 2V. Tarkistus 8. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 23. Sekin nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25. Nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 26 kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Jos ette nosta kättä ylös, aika hankala tarkistaa, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 27. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ka- Tarkistetaan. 27. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 28. Nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 29. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan, selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Parempi niin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten äänestys koko päätöslauselmasta. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Kalnieten mietintö EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä. Kuka pyytää puheenvuoroa? Ei kukaan. Kohdan kolme jälkeen tarkistus yksi kolmessa osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. osa kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty kohta 5. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Sekin nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Ensimmäinen osa, nimen huutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimen huutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa, sekin nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 9. Alkuperäinen teksti. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 10. Kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sosa. Nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 11 alkuperäinen teksti. Nimen huutoäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 12. Kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 17, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, kättä nostamalla ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kohta 23, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, kättä nostamalla vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26, nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 27 alkuperäinen teksti, nimenhuuto, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 45, tarkistus 2, puolesta, kättä nostamalla, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantosa C, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen teksti N johdantosan kappale ensimmäinen puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mutta tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys niin alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä Kalnietelle. Seuraavaksi Meserich mietintö EUn keski-Aasian strategian täytäntöönpano. Kohta kolme, alkuperäinen teksti Kansallishausassa ensimmäisen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 65. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 89 kohta, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, käsi pystyyn, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 90, nimenhuutoäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 110, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, kättä nostamalla vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 140. Haluatte tarkistaa selvä, kyllä se sopii. Toinen osa, 110 kohdan toinen osa, äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Mutta nostakaa käsi kunnolla ylös. Kohta 149, alkuperäinen teksti, puolesta, vastaan, tyhjää. Sanoisin, että se on hyväksytty, mutta paras tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 145 kohta tarkistus 1. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestys koko tekstistä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnitteluni esittelijä Metsäritsille. Seuraavaksi päätöslauselmaesitys, joka koskee sikaviruksen leviämistä. Ympäristövaliokunnan teksti. Kohta 7, tarkistus 5, kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 6. Tarkistetaan. Kyllä. Tarkistus 5, äänestys alkaa mikä päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 1. Kohta 10. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kohta 13. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Kättä nostamalla ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 15. Alkuperäinen teksti viidessä osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljäs osa Haluatteko tarkistaa kolmannen osan? Äänestys alkaa. Siis kolmas osa. Eikö toinen osa ollut aivan selvästi hyväksytty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa kättä nostamalla. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viidesosa kättä nostamalla. Puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 2, kohta 19, kättä nostamalla tämäkin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 19 raukeaa. 33 kahdessa osassa ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Johdantosa M Tarkistus neljä puolesta. Käsi ylös vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Johdantosa U. Tarkistus kolme Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Äänestys koko päätöslauselmasta kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Puolan tilanne. Ennen kuin siirrymme äänestämään päätöslauselmaesityksestä, äänestykseen on tehty päivitysehdotus. Tämän on tehnyt Kamal, joka on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon ECR-ryhmän nimissä Ehdotaisin, äänestystä lykätään tästä päätöslauselmasta, joka koskee puolen tilannetta työstyksen artiklan 185190 mukaisesti. Timmermans vieraili Puolassa hiljattain ja keskustelutuksen kanssa keskustelut rakentavat Timmermans haluaa parin päivän kuluttua lisää vuoropuhelua. Hän jatkaa vuoropuhelua. Sinun lykkä, toivon, että lykkäämme äänestyä siksi, kunnes tuo keskustelu on käyty. Uskon, että ystäväismielinen ratkaisu löydetään tähän tilanteeseen tilanteeseen vuoropuhelun kautta sen sijaan, että tässä ryhdytään toimimaan tällä tavalla. Päätösosaamme selkeästikin parlamentissa pyritetään, pyritään estämään rauhanomainen yhteisminen ratkaisu, koska se kuitenkin kaikkien intressien mukaista komission ja hallituksen välillä. Kyse ei, ole, ei pitäisi olla poliittisesti poliittisesta päätöslauselmasta. Toivon, että parlamentti nyt hyväksyy tämän minun pyyntöni. Allora, su questa proposta sentiamo... No, nyt katsotaan, puoltaako joku tätä ehdotusta. Puheenvuoro on pyytänyt Wisniewska. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Hyvät naiset herrat, 15. ensimmäistä pyysimme Euroopan komissiota kertomaan meille oikeusperustan sille, miten komissio puuttuu Puolan sisäisiin asioihin – Kysyimme, mikä sopimusartikla on tämän toiminnan pohjana. Kolme kuukautta on kulunut ja vastausta ei ole saatu. Kuitenkin kuusi viikkoa määräaika tällaisen vastauksen antamiselle. Komissio ei kykene ilmaisemaan, mikä on oikeusperusta tälle puuttumiselle, koska sellaista perustaa ei kerta kaikkiaan ole. Kysymys on siitä, että puututaan jäsenvaltion sisäisiin asioihin ja se rikkoo Euroopan unionin perustamissopimuksia vastaan vetoan siihen, että tätä asiaa lykätään, kunnes tuollainen oikeusperusta ilmaistaan. Te haluatte korjata lainsäädäntöä puolessa, samalla kuitenkin rikotte eurooppalaista lainsäädäntöä. Kun vahingoitatte Puolaa, vahingoitatte Eurooppaa. Puhuitte erittäin selkeää kieltä Kamalin tueksi. Ja nyt kuulemme sitten mahdollisesti henkilöä, joka haluaa vastustaa tätä ehdotusta pitellä. Haluaisin nöyrästi muistuttaa koko täysistuntosalille, että maa vapaasti voi liittyä Euroopan unioniin ketään ei voida siihen pakottaa, vaan tämän päätöksen tekevät maan omat kansalaiset. Mutta siitä hetkestä lähtien, kun maa liittyy EU-hun, sen on myös kunnioitettava EUn päätöksiä ja sen sääntöjä. Eli mitään puuttumista maan asioihin ei ole tapahtunut, vaan tässä aivan perustelun perustelulla tavalla EUn toimielin on kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu oman perheemme sisällä. Puola kuuluu meidän perheeseemme ja meitä kiinnostaa, mitä käy Puolan kansalaisille. Tämä päätöslauselma on vain jatkoa Venetsian komission tuloksille. Se puhui selkeää kieltä ja me pyydämme, että Puolan viranomaiset kunnioittavat tuota päätöstä. Kiitoksia puheenjohtaja Pittellä. Nyt äänestämme tästä päivitysehdotuksesta, jonka edustaja Kamal teki äänestyksellä Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten päätöslauselmaehdotuksen viideltä ryhmältä. Kohta 10, tarkistus 3, kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Nimenhuuto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1, johdanto-osakappale P, käsi ylös, äänet puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Johdantosan P jälkeen tarkistus 2, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan nimen niin huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, äänestykset päättyvät tähän ja nyt siirrymme äänestysselityksiin. me vielä pieni hetki, jota kollegat ehtivät poistua salista. Ja komissio